Bien, mes chers collègues. Hyvät kollegat, pyydän, että asettautuisitte paikoillenne. Jatkamme valiokuntamme kokousta ja annan nyt heti puheenvuoron kollegallemme Nesmi Alille liittyen globalisaatiorahastoa käsittelevään mietintöönsä. Ja liittyen globalisaatiorahojen käyttöönottoa Dente Overaisen Retail Aanko tapauksessa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. 12. heinäkuuta 2016 Alankomaat esittivät hakemuksen, jotta saisivat Euroopan globalisa- äh, globalisaatiorahastosta varoja. Tämä hakemus koskee irtisanomisia vähittäiskaupan alalla. Kyse on siis toimialasta, ää, äh, REV 1, to, yksi toimialasta, eli vähittäiskauppa paitsi, paitsi moottoriajoneuvot. Ja kyse on siis NAT, NUT 2 tilastollisessa alueluokituksesta. Globalisaatiorahaston asetuksessa määritellään tietyt kriteerit ja ne on täytetty. Tärkeimmät kohdat hakemuksessa ovat seuraavat. Yritysten määrä on kuusi. Irtisanomisia on tehty 1096 ja ihmisiä, jotka saisivat edun, et, tässä olisi tässä edunsaajia, on noin 800. Nämä ovat ennen kaikkea nuoria ihmisiä budjetti olisi 3 miljoonaa 300, noin 3,3 miljoonaa euroa. Ja globalisaatiorahastosta annettaisiin miljoona 818 750 euroa. Tämä siis asetuksessa määritellään, miten globalisaatiorahastolla voidaan reagoida kriisitilanteisiin. Irtisanomiset siis jo johtuvat tietystä tilanteesta ja sitten katsotaan myös irtisanomisten vaikutuksia alueeseen. Nämä toimet ovat tukikelpoisia, eivätkä ne korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimia. hallinnointi- ja valvontajärjestelmät on esitetty oikein hakemuksessa. Tämän kaiken valossa haluaisin esittää Euroopan parlamentin päätöslauselmaa ja Euroopan parlamentin päätöstä yhdessä neuvoston kanssa, jotta voitaisiin mobilisoida Euroopan globalisaatiorahaston varat näissä kahdessa tapauksessa, eli Drenten ja Over Iselin tapauksessa. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia tästä äh, selvityksestä. Ähm, haluatko ihmiset ilmaista omia näkökantojaan? En näe nyt puheenvuoropyyntöjä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. EPPn puolesta varjoesittelijänä tätä varojen käyttöönottoa haluaisin tukea, sillä 1,8 miljoonaa euroa tulee auttamaan yli 800 ihmistä ja 60 prosenttia näistä ihmisistä on erityisen nuoria, alle 25-vuotiaita. Joten todellakin tätä globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa haluaisin tukea tässä yhteydessä. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia edustaja Selvanek. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Niitä en nyt näe, joten kerron, että tarkoituksen jättämisen eh, määräaika, jos haluatte niitä jättää, on 31. tammikuuta kello 12. Ja että äänestämme budjettivaliokunnassa 9. helmikuuta asiasta. Nyt siirrymme Euroopan investointipankin myöntämiin ähm, takuihin ja äh, siihen, minkälaisia mahdollisia tappioita voi syntyä rahoitustoiminnasta Euroopan unionin ulkopuolella. Edustaja Gardia Balkaja. Sí, muchas gracias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin kertoisin jäsenille että muistaakseni toista päivänä sain työasiakirjan working documentin EIPn ulkoisesta lainanantovaltuudesta. Halusin tämän asiakirjan laatia, jotta voitaisiin tehdä eli tilannekatsaus. Mistä on kyse EIPn ulkoisessa lainanantovaltuudessa ja panna ihan mustaa valkoiselle liittyen komission ehdotukseen. Ja ottaa esille tiettyjä kysymyksiä keskustelun virittämiseksi ja katsoa vähän, mikä on eri ryhmien kanta. Ja jospa sen pohjalta voitaisiin laatia myös sitten laus, mietintöä. Käy läpi kaikkein tärkeimmät kohdat työasiakirjassa, koska haluan ennen kaikkea kuunnella muita poliittisia ryhmiä. 2016 syyskuussa komissio teki tällaisen tarkistusehdotuksen lainanotovaltuuden osalta liittyen nimenomaan ulkoiseen lainanantovaltuuteen. Se on noin 10 prosenttia EIPn toiminnasta kaiken kaikkiaan. Ja totta kai osallistuu antaen rahaa ja takuita. Tässä tapauksessa me olemme taanneet mahdollisia tappioita tai riskejä, valtion rahoituksen liittyvää riskiä varsinkin niissä lainoissa, joita EIP on antanut tämän valtuuden puitteissa. 2014-2020 MRK meillä on mahdollisuus 30 miljardia antaa, paitsi miten 27 miljoonaa on jo 3 miljoonaa puolestaan vaihtoehtoisena. Tämä edellyttää talousarviossa, kuten esirissäkin, että me takaamme sataprosenttisesti, me emme anna rahaa tietenkin sataprosenttisesti, vaan osan tietyn prosenttiosuuden siitä 2016, 2018 ja 2020 meni yksityiskohtiin, mutta sata miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan, joina vuosina vähän enemmän, joina vuosina vähän vähemmän. sata miljoonaa kuitenkin siis annetaan takuina EIPtä varten, että se voi siis toteuttaa valtuuttaan. Takurahastoa rahoitetaan totta kai vuosimaksun pohjalta, talous, mutta sinne tietenkin tulee muitakin maksuja, ja mitä saadaan velkoi, vel, velalliselta. Mikä on ehdotus sitten? Ensinnäkin välitarkastelussa tarkastella koko pakettia liittyen komission ulkoisen sijoitusohjelmaan yhdessä Esirin kanssa, Afrikan rahaston kanssa – ja maahanmuutto on yksi tärkeimpiä syitä, niin että päästäisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin niin ikään. Ja tärkeimmät komission ehdotukset ensinnäkin liittyvät siihen, että tässä on uusi tavoite valtuudessa, kun ajatellaan maahanmuuttoa tärkeimpänä syynä. Ja nämä, nämä kolme miljardia, jotka on esitetty 27 päästä 30 miljoonaan mutta haluaisin laskea 30 miljoonaa, panna vielä yli 2 miljoonaa tietylle aloille. Totta kai tämä vaatii myös takuita. Noin 10-14 miljoonaa tarvitaan tähän. 24 ja sitten 182 miljoonaa myöhemmin. Ja mitä muita ehdotuksia sitten tulee kyseeseen, halutaan uusia arviointiindikaattoreita vaatia, jotta voidaan arvioida myös hankkeita paremmin, jotta voidaan vastata maahanmuuttokriisiin. Niiden pohjalta tässä uudistetaan myös tukikelpoisten maiden luetteloa. Tässä on muutoksia tullut Iran suhteessa muun muassa, ja siksi Irankin on tästä luettelossa mukana. Ja sitten ja tietomaat on poistettu puolestaan, jossa siellä on tietty kehityksen taso saavutettu ainakin suhteellisen korkea. Niin ikään siellä halutaan joustoa lisätä, lisätään rahaa kohdasta toiseen. 10 prosentin jousto oli nyt käytössä ja nyt sitä halutaan nostaa parinkymmeneen prosenttiin. Tämä Takurhastossa sitten, joka on myös osa talousarviota, Yksityinen sektori on paremmin mukana myös uutena tekijänä. Ja sitten saadaan uutta rahoitusta mukaan, tuloja, joita sitten lainataan yksityiselle sektorille myös. Takuun kattaminen on vähän erilainen nyt. Siellä on uusi prosenttiosuus takurahastossa, jotta voitaisiin ulkoisen valtuuden takuut kattaa. Mutta siellä on tavallaan turvaprosenttiosuus, uusi prosenttiosuus siis. Ensin tuloja varten tietty prosenttiosuus, joka jätetään talousarvioon, jotta päästään 10 prosenttiin ensinnäkin, ja näin saadaan suurempi varmuus. Mutta kuitenkin tämä on tämä uusi prosenttiosuus. Ja mitä muuta uutta komissiot on esittänyt, nimittäin takuraston hallinnointi palaa komission käsiin, eli EIP ei enää hoida tätä takurastoa. Tässä ovat siis ne ehdotukset koska tässä on paljon aiheita, joista täytyy keskustella, niin ensinnäkin haluaisin kuulla jäsenten näkemyksen siihen, onko niin, että tämä lisäys, jota on esitetty takurahastoon komissiolta, onko se riittävä? Muistutan vielä, että 27 miljoonaa, niin päästään 30 miljoonaa, mutta se on uusi tavoite, mutta myös täytäntöönpano tiedoista. Osa on sellaisia, jotka on otettu aikaisemmin käyttöön, muun muassa nuorisotakuu-aloitteessa ensimmäisessä vuosin ensimmäinen vuosina käytetään enemmän ja sitten loppuvaiheessa ei jää samalla tavalla rahaa käyttöön. Tämä on vähän samanlainen. Jäsenvaltiot EU haluaa EIPltä, että se keskittyy kovasti Ukrainaan esimerkiksi tai arabimaihin ja sitten totta kai otetaan etupainotteisesti näitä rahaa ja loppupäässä ei välttämättä ole riittävästi rahaa jos haluamme säilyttää saman sijoitustason, ja kuten erotuksessa on muitakin muutoksia maakohtaisesti, uusia maita on tullut, ja myös suhteet ovat poliittisesti muuttuneet Kuuban kanssa. EU haluaisi olla enemmän mukana Kuubassa. Siksi tarpeitakin on siellä enemmän investointien osalta noissa maissa. Toinen tärkeä teema mielestäni liittyy siihen, mikä on parlamentin kanta siinä, kun tämä hallinnointi siirretään nyt komissiolle, olenko samaa mieltä. Eilen kun puhuttiin varanoita-asetuksesta, puhuttiin myös näistä rahastoista, ajatus siitä, että komissio yhtenäistäisi kaikki takuut samalle momentille, näin saataisiin varmuutta enemmän takuille. Ja se olisi tehokkaampaa, vaikuttavampaa, kun ajatellaan, mitä rahaa tarjotaan ja annetaan. Lähtökohtaisesti mielestäni ehdotus on hyvin myönteinen – komission kannalta. Mutta jos tartumme mahdollisuuteen, niin pikkuhiljaa sitten ehkä tätä yhtä takuurahastoa ja rahaa siirretään myös ulkoisen valtuuden osalta. Vielä kolmas kysymys, joka tuli esille esirkeskustelussa, on se, miten taataan lisäarvo. Ei pelkästään ulkoisessa lainanantovaltuudessa, vaan muissakin takurahastoissa, erityisrahastoissa. Ne välineet, jotka ovat nyt putkahtaneet, olivat aiemmin ehkä talousarviossa. Ja nyt ensisijaisesti tätä käytetään kuitenkin, jotta voitaisiin puuttua maahanmuuton perimmäisiin syihin Afrikassa varsinkin ja naapurimaissakin. Eli miten voitaisiin taata, että tämä raha, joka annamme, tuo lisäarvoa myös. Ja sitten vielä yksi teema lopuksi, totta kai työasiakirjassa paljon muutakin. Miten voitaisiin ensinnäkin näkyvyyttä lisätä tässä työssä, jota unioni tekee? Ja miten taataan se, että avun saajat talousarviosta tietävät, että se on EU, joka rahan antaa. Ja täällä voitaisiin miettiä tietenkin parlamentissa valvontaakin ja tiedottamista. Että kun olemme panneet sinne kriteereitä poliittisiakin, että ne sitten myös täyttyvät. Tässä minulta tässä vaiheessa kaikkia nyt jään kuuntelemaan jäsenten kommentteja. Merci. Merci, madame. Äh, paljon kiitoksia, hyvä esittelijä. Nyt äh, voisimme pyytää komissiota vastaamaan edustaja Gerdia Zabalin äh, esittämiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. C'est monsieur Benjamin Angel. Ähm, komissiosta Benjamin Angel, olkaa hyvä. Work. Kiitos puheenjohtaja. Olemme tyytyväisiä parlamentin esittelijän työhön. Muutama huomio vain minulta. Ensinnäkin tämän ehdotuksen kuusta. Ei ole epäilystä, että EIP voisi tehdä enemmän, jos sillä olisi isompi budjetti, mutta ongelma, joka meillä on edessämme, on se, että tämä on hoidettava monivuotisten rahoituskehysten otsakkeen neljä alaisuudessa. Tämä on se otsake, jossa on eniten jännitteitä. Me ehdotamme nyt mittavaa lisäystä. Me ehdotamme lisää kolmea miljardia, mutta sanomme, että emme anna pelkästään lisää kolmea miljardia, vaan sen lisäksi 2,3 miljardia lisää. Tämä taas vaikuttaa monivuotisiin rahoituskehyksiin suoraan. Me tarvitsemme siis 300 Tarvitsemme siis noin 300 miljoonaa lisää monivuotisiin rahoituskehyksiin ja 35 miljoonaa tähän nykyiseen talousarvioon. 35 miljoonaa ei kuulosta paljolta, mutta taskut ovat nyt melko tyhjät. Haluaisin vielä selventää, sillä tästä on joskus väärinkäsityksiä ja tästä käytiin myös neuvostossa mittavia keskusteluita. Nimittäin komissio on ehdottanut lisäyksiä kaikilla maantieteellisillä alueilla mukaan lukien idässä. Me emme ehdota sinne vähennyksiä, me ehdotamme lisäyksiä kaikille alueille. EIP on ottanut mukaan suuremman osan kuluista idässä ja on loogista, että ei voida pysyä samassa tahdissa. EIP on siis harkittava tai suunniteltava uudelleen toimensa idässä, sillä hyvin lyhyessä ajassa on käytetty ne varat, jotka oli ajateltu käytettävän pidemmän aikavälin kuluessa, joten tämä on meille kestävää. Nyt me ehdotamme, että annamme enemmän joustavuutta, an, lisäämme siis joustavuutta 10-20 prosenttiin. Pitää pitää myös mielessä, että on sellaisia maita, kuten Venäjä, joissa objektiivisista syistä mitään ei tapahdu. Tämä on myös sellainen reservi, joka voi auttaa EIPtä jakamaan. Sitten takuurahaston varainhoidosta. No se ei ole tietysti tämän ulkoista lainanantovaltuutusta koskevan ehdotuksen ytimessä, Komissio on ehdottanut uusia ehtoja suorituskyvylle, mutta mehän maksamme mittavan määrän maksuja EIPlle töistä, jotka voisimme tehdä itsekin ilman mitään kuluja. Eli kysymys kuuluu, haluaako me luoda säästöjä Euroopan unionin talousarvioon vai haluammeko hyödyttää pankkeja. Tässähän on kyse vain siis siitä, että myydään ja ostetaan arvopapereita. Ja me voisimme säästää siis miljoona euroa vuodessa. Ja takurahastossa yhdellä eurolla voidaan rahoittaa 11 euroa, eli näillä säästöillä voitaisiin te- tehdä lisää lainanantoa 66 miljoonan edestä. Esimerkiksi voidaan Esimerkiksi voitaisiin tehdä makrotaloudellista avustusta tai antaa lisälainoja. Eli tämä olisi mittava säästö EUn talousarvioon. Komissiolla olisi kapasiteettia tähän. Meidän ei tarvitse rekrytoida lisää henkilökuntaa. Meillä on kaikki, mitä tähän tarvittaisiin. Me hallinnoimme enemmän EU-varoja kuin EIP. Tämä siis ei ole minkäänlaista kritiikkiä EIPtä kohtaan, se on tehnyt hyvää työtä, mutta jos on olemassa oma pankki, niin miksi pitäisi maksaa ulkopuolisille pankkiireille? Me voimme tehdä tämän itse halvemmalla. Sitten viimeinen huomio. Me olemme tarkastelleet tukikelpoisten maiden luetteloa ja vähentä, lyhentäneet sitä huomattavasti. Luettelossa oli maita, joiden olemassaolo tuolla luettelossa oli hieman, hieman outoa, sillä no, joissakin noista maista oli suurempi tulo tuloaste kuin esimerkiksi monissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi Singaporessa. Me ehdotimme siis, että nämä maat poistettaisiin luettelosta, sillä ei ole oikeastaan mitään syytä antaa niille EIPn lainoja. Me ehdotimme, että tähän luetteloon lisättäisiin yksi maa, nimittäin Taivan. Komissio on ehdottanut, että poistettaisiin Hong Kong ja Macao. No niin, itse asiassa tästä unohtui Taivan, eli Taivan pitäisi myös poistaa. Yksi maa, vain yksi maa olemme ehdottaneet, että lisättäisiin tähän mahdollisesti tukikelpoisten maiden luetteloon, nimittäin Iran. Minä korostan, että kyse on mahdollisesti tukikelpoisten maiden luettelosta, eli tämä ei tarkoita sitä, että Iran heti tulisi tukikelpoiseksi, ei, vaan saatettaisiin päättää, että Iranista tehdään tukikelpoinen komission delegoidulla säädöksellä, joten parlamentilla ja neuvostolla olisi veto-oikeus, jos ne eivät tue tätä tukikelpoisuutta sitten, kun asia tulee käsittelyyn. Tässä kaikki minulta, hyvä puheenjohtaja. Mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin, joita komission jäsen, anteeksi, parlamentin jäsenillä, jäsenillä saattaa olla. Paljon kiitoksia. On melkoisen hämmästyttävää oppia, että investointipankki Euroopan unionin äm, takuilla lainoittaa Singaporen kaltaisia maita. Nyt täytyy pohtia, mikä ajatus tässä on taustalla, minkälainen strateginen visio heillä on lainataan rahaa, näin vain. Haluaisin ymmärtää, mikä on punainen lanka tällaisessa toiminnassa. Paljon kiitoksia näistä täsmennyksistä. Mahdollisesti voimme eh, herra Berntingin edustamaa investointipankkia eh, kuulla vielä, mutta olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvää huomenta. Minäkin toteaisin, että olen kiitollinen siitä, että komissio on lisännyt EIPn ULV, -tä. mielestäni ULV on kaikkein merkittäviä asioita, mitä unionilla on virettäkseen investointeja EUn ulkopuolella, varsinkin naapurustossamme. Ja totta kai, varsinkin kun ajatellaan epävakautta idän suunnassa, Venäjän federaation toiminta on johtanut siihen, että meidän täytyy vakauttaa Ukrainaa, vahvistaa sen taloutta, rakenteita, oikeusvaltiota. Meidän täytyy keskittyä ennen kaikkea niihin maihin, jotka ovat naapurustussamme idässä ja etelässä. Meidän täytyy parempi tärkeysjärjestys saada aikaan. Ensinnäkin, mitä tulee tukikelpoisten maiden luetteloon, Mielestäni oli hyvä, että sieltä poistettiin kehittyneitä maita, jotka eivät ole erityisen kipeässä tarpeessa. Singapore, Islanti ja Etelä-Korea Israel mainittiin. Mielestäni on ihan oikein ottaa Iran luetteloon mahdollisesti tukikelpoisena maana, mutta todellakaan se ei tarkoita sitä, että Iran automaattisesti pitäisi saada luototusta EIPltä heti kohta. Tärkeää totta kai on, että meillä on korruptiovastaiset, petoksevastaiset toimet käytössä. Eli raha pitäisi myös mennä perille niille, jotka tarvitsevat sitä eri toimijoille taloudessa, pk-yrityksille. Eli siellä pitää olla vahvat ehdot. Avataan ovi rauleen Iranille, mutta ei apposen selällään. Ja sitten mitä Eider Karjafal esitti kysymyksiä komission ehdotuksen ohjalta. Mikä tilanne on nyt? On nähtävissä, että 46 prosenttia EIPn ULVstä on jo käytetty 2016 loppuun mennessä ja tilanne on paljon heikompi idässä. 84 prosenttia annetusta summista oli käytetty viime vuoden loppuun mennessä. No syytähän on se, että on sopimus ja luototustoiminta Ukrainassa, jota ei pystytty arvaamaan silloin, kun tähän mentiin. Ja totta kai itäisessä naapurustossa 4,8 miljardia 6 miljardia ei riittäisi, jos luototus jatkuu nykytasolla idän suuntaan, niin rahat loppuisivat 2018 puoliväli mennessä. Eli joko 2018 luototusalue, jotka ovat valinnaisia meille, loppuu tai pikkuhiljaa vähennetään rahoitusta. Emme ole kovin ruusuisessa tilanteessa. Ensimmäinen pitäisi lisätä joustolauseketta kuten Euroopan komissiokin totesi, 10 prosentista 20 prosenttiin, niin että pankki saa mahdollisuuden keskittyä niihin hankkeisiin alueisiin, jotka ovat strategisesti olennaisia unionille. Minusta on selvää, että välitön eteläinen naapurusto, kuten itäinenkin, tarvitsevat enemmän kuin latinalainen Amerikka. Tai pitäisi olla ainakin kärjessä listassamme toisin kuin Latinalamerikka tai Kaukoitää. Eli käyttää enemmän ja joustavammin rahaa tärkeimpiin kohteisiin niin, että ei jouduta siihen tilanteeseen, että sitoumuksemme näille maille kärsisivät. Vastatakseni vielä Kartia Tapalin kysymykseen. ULV lisääminen 36 miljardiin on vähintä, mitä tässä nyt voidaan vaatia. Me tiedämme, että e, jotta EIP selviytyisi tehtävästään nykyisen valtuuden loppuun asti, 38 niin miljardia olisi parempi summa. Nähtäväksi jää vielä myös, kuinka paljon meillä varoja on käytettävissä, mutta minä olen kyllä ihan sitä mieltä, että 35-6 miljardista on kyse vähintään, niin että EIP pystyisi jatkamaan toimintaansa vielä Yksi kysymys on minullakin itäisestä naapuruudesta, Ukrainan kohdalla varsinkin, miten pankki näkee tuen jatkon. Sinne meni kuitenkin suurin summa idässä. Joudutaanko se ehkä keskeyttämään? Voiko EU pitää kiinni sitoumuksesta, joka annettiin Ukrainalle? mitä se vaikuttaa muihin maihin, koska leijona osa itäisessä naapurustossa menee Ukrainalle, miten se vaikuttaa muihin itäisiin maihin, joilla on myös vahvat siteet unioniin, Georgialla, Moldovan tasavallakin, joilla on myös assosiointisopimus allekirjoitettu. Ne ovat pienempiä maita, mutta poliittisestikin sellaisia, joita olemme lupanneet tukea. Kiitos. Paljon kiitoksia ennen kuin me pyydämme komissiolta ja investointipankilta vastausta. Edustaja Bögel. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Voinkin jatkaa siitä, mitä Sigrid Murasan juuri sanoi. No, en oikein muista enää, milloin tuo edes oli. Joka tapauksessa minä olin budjettivaliokunnan esittelijä tuolloin, kun e- neuvoteltiin EIPn ensimmäistä mandaatista takuurahaston kohdalla voin sanoa, että viime vuosina EIP on hallinnoinnillaan kyllä toiminut oikein itse varmasti, sillä takuita on otettu hyvin harvoin käyttöön. Tämä on myönteinen seikka, joka pitää todeta. Sitten nämä kysymykset, jotka kollega Kadia Zabal mainitsi, ovat oikeita. Tämä uusi väline tai tämän välineen täydentäminen tällä ulkoisella valtuutuksella, sitä ei pitäisi tarkastella erillisenä. On tärkeää, että näissä, tässä maaluettelossa, kun otetaan huomioon tämä nykytilanne maailmassa ja idässä ja lähi-idässä ja Euroopan unionin etällä puolella, äh, on selvää, että olemme hyvin vaikeassa tilanteessa ja EUta ympäröivät myös epäonnistuneet valtiot. Tämä, tällä on kaikenlaisia vaikutuksia itse EU-hun. Tästä pääseekin siihen kysymykseen, mitä olemme menneisyydessä tehneet tai jättäneet tekemättä näin, tämän naapurustoalueen vakauttamiseksi. Ilmeisesti tämä ei ole oikein toiminut. En kuitenkaan puolella myöskään sitä, että täydennämme uudella välineellä ja sanomme, että tämä on nyt sitten ratkaisu ja että emme huolehtisi samalla siitä, mitä, mikä, mitä välineitä meillä on eri naapurusto-ohjelmissa. Eli minun mielestäni tässä ei pitäisi käyttää pelkästään budjettin näkökulmaa. Mehän olemme myös poliitikkoja. Eli meidän pitää muiden valiokuntien kollegoiden kanssa katsoa näitä yhteisvaikutuksia ja johdonmukaisuutta muiden välineiden tämän välineiden kohdalla, missä on puutteita, missä on parantamisen varaa. Ja tämä johtaa automaattisesti myös siihen kysymykseen, miten korkealle näitä takuita pitäisi korottaa. Eli Puolan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jotta voimme tulevaisuudessa sanoa, että saamme parempia tuloksia kuin aikaisemmin on ollut nähtävissä. Toiseksi, en ole aiv- tässä kohtaa aivan samaa mieltä Siegfriedin kanssa. Minä nimittäin olen Chile-valtuuskunnan ja Ourelat-valtuuskunnan jäsen ja ulkoasian valikunnassa olen myös Keski-Amerikan seurantaryhmässä mukana. On oikein, että tämä ei ole tässä luettelossa, mutta kun katsotaan taloudellista ja poliittista tilannetta nyt, kun presidentti Trump on lakkauttanut tämän neuvotellun ähm, Tyynenmeren kauppasopimuksen, niin silloin pitää kyllä katsoa, että Keski- ja Etelä-Amerikassa on myönteisiä esimerkkejä, mutta siellä on myös dramaattisia esimerkkejä, ja meidän on otettava myös niistä vastuumme. Eli EU-naapurustoalueiden, eli Itä- ja Etelänaapurustoalueiden lisäksi tämäkin alue kyllä kuuluu EUn globaalin vastuun alaisuuteen. Eli hyvä puheenjohtaja, yksinkertaisesti pyytäisin vain että käytämme ajan tarkistuksen muotoilemiseen ja kävisimme keskusteluita myös muiden valiokuntien asiantuntijoiden kanssa. Mielestäni pitäisi kyllä vielä keskustella tästä kysymyksestä, että no kyllä, enemmän joustavuutta, kyllä, mutta tämä lisäjoustavuus ei saa myöskään johtaa siihen, että jätetään huomiota se, mistä ennenkin puhuttiin, nimittäin parlamentin osallistumisoikeus tähän menettelyyn. Sitä pitää yhdessä tarkastella ja komission pitää kyllä antaa meille selkeä viesti siitä, että näissä neuvotteluissa voidaan edetä paremmin kuin muiden välineiden kohdalla viime kuukausina ja vuosina. Kiitos. Äh, onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Äh, minä olen sitä mieltä, että meillä on äh, tämän työasiakirjan myötä mahdollisuus käydä keskustelua, joka on erittäin tärkeää. Sillä päätökset, joita meidän pitäisi tehdä, ovat erittomattomia Euroopan unionin strategisesta visiosta. Haluaisin tietää, mikä tiekartta komissiolla ja EIPllä näissä asioissa on. Tämähän on nyt geopolitiikkaa. Esimerkiksi kun näen, että on myönnetty lainoja eräille alueille Kiinassa, vaikka Kiina lainoittaa meitä, haluaisin tietää, mikä logiikka tässä on. Onko tarkoitus tukea eurooppalaisten e- yritysten toimintaa? Miksipä ei? Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi käydä hyvin syvällistä keskustelua siitä paikasta, jonka me haluaisimme globalisaatiossa Euroopalle saada. Ja myöskin keskustelua EIPn muodostamasta välineestä ja Euroopan unionin äh, takuista. Tässä meillä oli esittelijän ja herra Bögen erittäin ähm, syvälliset ähm, analyysit, kuten myöskin ähm, edustaja Mudasanen, mutta tämä on jotakin, mitä pitäisi käydä muuallakin tämä keskustelu myöskin täysistunnossa, sillä tämä kiinnostaa eurooppalaisia. Edustaja Mirjala. Eh, paljon kiitoksia pahoittelen, että saavuin paikalle myöhään. Uskoakseni meidän pitää varmistaa se, että meillä on pitkän aikavälin strategia, jonka tarkoituksena on mm, kestävää kasvua tukea. Tämä tarkoittaa julkisinfrastruktuurin investointeja, koulutukseen, terveyteen, se on erittäin tärkeää, että me saavutamme nämä tarkoituks- tavoitteemme ja meidän täytyy tietenkin taata myöskin avoimuus. Eh, minä tätä ähm, välinegalaksia tarkastelin eilen kaaviota ja pohdin, onko tämä todellakin toimiva rakenne. Mielestäni se näyttävän kaaukselta. Meidän pitäisi keskustella siitä, kuinka teemme näistä toimista ähm, sellaisia, että tavalliset ihmiset ymmärtävät ne kentällä. Minä hädin tuskin ymmärrän tämän. Kuinka me voimme saavuttaa tavoitteemme, kun meidän asiakirjamme ovat näin käsittämättömiä ja vaikeita tulkita ja niiden kielenkäyttö on aivan erilaista kuin tavallisten kansalaisten? Uskoakseni pk-yritysten tukemisen alla on erittäin tärkeää, että me tarkastelemme myöskin sosiaalisia yrityksiä ja yhteistyötä niiden kanssa, sillä yhteisöjä tulee todellakin voimaannuttaa. Ne ovat avainasemassa tämän kasvun ja vakauden luomisessa. Yhteisöjen voimaanuttaminen äh, on jotakin, äh, missä yhteydessä ylhäältä alas metodi ei toimi. Tarvitsemme alhaalta ylös lähestymistapaa. Ja tässä mielestäni EIP ei ole käsitellyt suoraan eikä käsitellyt suoraan pieniä lainoja, mutta meidän pitäisi varmistaa että EIPlle on erittäin tärkeää, että me koskaan tee sellaisten välittäjien ja rahoituslaitosten kanssa sopimuksia, jotka eivät ota näitä huomioon. Meillä on monia, monia tasoja sopimuksissamme näitä välittäjiä, me tarvitsemme suoramman lähestymistavan niin, että me voimme palvella näitä pk-yrityksiä, jotka ovat ruohonjuuritasolla. Minä toivon, että EIP olisi jonkin tyyppisen välineen, joka tekisi toiminnasta vähemmän byrokraattista ja joka tukisi todellakin yrittäjyyttä, sosiaalista yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä. Merci. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Ehkäpä voisimme pyytää EIPn edustajalta Berntiltä kommentteja siihen, kuinka asiat sujuvat ja ää, ähm, ovatko nyt julkiset toimijat vai yritykset olleet näiden lainoituspyyntöjen taustalla, minkälainen menettely on ollut ja minkälainen tiekartta teillä on ja kuka tämän tiekartan laatii? Onko politiikka vai hallintoneuvosto tämän suunnitelman taustalla? Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saimme vastata, saimme vastata kaikki näihin kysymyksiin. En kommentoi tuota varan hoitopuolta. Se on hyvin tekninen kysymys. Sitä pitäisi ehkä käsitellä riippumattomassa tutkimuksessa. Siihen osallistuu monia sidosryhmiä. Kyllä me Äh, laskutimme maksuja, mutta saimme myös parempia tuloksia aikaiseksi. Eli ylitimme tulokset ja saimme tuotettua 100, 700 miljoonaa euroa. Ja sitten vielä tästä luetteloista, luetteloista, mikä näistä maista ei käytä EIPen ulkoista lainanantovaltuutusta pitkällä aikavälillä. Tämä johtuu siitä, että meillä on kohdennuspolitiikka. Jopa ne maat, joihin tämä ULV pätee, esimerkiksi Turkki, jopa niihin saatamme käyttää omaa EIPn riskivälinettä, jos tämä lainananto tukee EUn poliittisia tavoitteita, joita ajamme takaa näissä maissa. Esimerkiksi Turkissa suurin osa lainoista katettiin EIPn omalla ra- ra- riskillä eikä tällä ELMllä, joka taataan EUn talousarvion takuilla. Eli me emme tietenkään lainaa Singapurelle, Singaporelle, Islannille tai millekään tällaisille maille. Toinen kysymys kuul- koski strategiaamme. EIP on Euroopan unionin pankki, joten strategiamme on Euroopan unionin strategia siinä muodossa, kun parlamentti ja neuvosto sen on muotoillut. Hyvä esimerkki siitä on itäisen alueen esimerkki, johon useat puhujat viittasivat. Meiltä pyydettiin lisäämään lainanantoa EUn sitoumusten mukaisesti tällä alalla, alueella ja me lisäsimme lainaa lainanantoa kolmella miljardilla. Tämä ei ollut ylikulutusta, vaan sitä, että reagoimme poliittisiin pyyntöihin tai lähinnä käskyihin, jotka annettiin EIPlle, joita me noudatimme. tämän lainanannon takia, joka johtui EU-politiikasta, tämän lainan takia me, me lisäsimme lainoja kolmella miljardilla ja Nämä siis teimme täältä, täältä takuurahastopuolelta. Eli meidän on jopa annettava vähän lainoja kuin ennen tätä Ukraina-pakettia, mutta tässä nykyisessä, nykyisten enimmäismäärien määrien alaisuudessa nykyisen asetuksen mukaisesti emme voisi pitää yllä lainanantotasoa nykyisellä, nykyisellä tasolla Ukrainassa emmekä muissakaan maissa. Emme siis siinä määrin kuin miten tämä tehtiin viime vuonna vielä. Eli me pysymme kyllä näiden takuiden rajoissa. Tämä alue on tietysti vaikea. Vaikeassa tilanteessa tällä alueella on vaikea antaa lainoja ilman tätä takuuta, sillä riskit ovat korkeita. Eli meidän on vähennettävä lainanantoa tänä vuonna, puolitettava lainananto ensi vuonna ja sitten vuonna 2018 lopetettava lainan, a, lainojen antaminen, antaminen Ukrainassa, Ukrainassa, mutta myös muissa maissa. Sitten strategiasta me emme tietenkään enä, nytkään enää anna lainoja Venäjällä, emmekä suunnittele edes sitä, edes sitä. Tämä vain seuraa tai noudattaa sitä poliittista ohjeistusta, jota meille on annettu. Sitten joustavuudesta. Lainsäädännössä, joka on tietysti hyvin arvostettua, ja minun täytyy sanoa, että toisaalta sitä arvostetaan, mutta toisaalta kun annetaan EIPlle jou- välineitä hoitaa joustavuutta, niin silloin annetaan tavallaan poliittista päätösvaltaa EIPlle, vaikka me olemme oikeastaan sitä mieltä, että parlamentin neuvoston pitäisi päättää, mihin kohtaan pitäisi antaa varoja EU-politiikan tukemiseksi. Sitten viimeiseksi Kiinasta. Olemme antaneet lainoja Kiinassa, mutta pelkästään ilmastotoimien puitteissa. Ilmastotoimet ovat tärkeä prioriteetti EUlle, joten noudatamme tätä ohjeistusta, jota olemme saaneet. Me yritämme maailmanlaajuisesti tukea ilmastotoimia. Kiina on, täytyy sanoa, että 40 prosenttia kaikesta hiilestä poltetaan Kiinassa, joten jos haluamme muuttaa tätä ilmastokehitystä, joka on nähtävissä tällä hetkellä, niin Kiina... Jos sallitte, kun sanotte, että me lainoitamme Kiinaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Annammeko me näitä lainoja Kiinalle valtiona vai yrityksille, jotka, yhdisty, jotka ovat mukana näissä töissä Kiinassa, jotka ovat eurooppalaisia yrityksiä? Kenelle la, lainaa annamme? Uh, in this case it's a... Tässä tapauksessa lainat menevät yksityiselle sektorille, yksityisille toimijoille. Yleisesti kenelle me lainaamme no, myös eurooppalaiselle taholle, yksityissektorille, mutta on tiettyjä kanavia, joilla ennen kaikkea tuetaan eurooppalaisia lainanantajia. Nämä yksityiset yritykset, ovatko ne kiinalaisia yrityksiä vai eurooppalaisia yrityksiä? Um, these uh, projects are... Nämä hankkeet ovat usein hankerahoitusta ja nämä ovat sitten kansainvälisiä yrityksiä jotka näissä kansainvälisissä tarjouskilpailuissa pärjäävät ja jotka tukevat sitten näitä hankkeita, joita me rahoitamme. Eli me noudatamme kansainvälisiä hankintasääntöjä. Jokainen hanke, joka saa EIPen rahoitusta, sen pitää noudattaa kansainvälisiä hankintasääntöjä, esimerkiksi jos rakennetaan generaattoreita, niin monissa tapauksessa tuen saavat eurooppalaiset yritykset, mutta kyse on siis kansainvälisistä tarjouskilpailuista. Minä ymmärrän tämän, mutta me toimimme, koska nämä yritykset, jotka ovat voittaneet tarjouskilpailuja, ovat eurooppalaisia yrityksiä että me emme tukisi ulkomaanseuratuksia. Tässä minä haluaisin teiltä täsmennyksen. Yes, we do lend to non-European. Kyllä me annamme lainoja myös muille kuin eurooppalaisille yrityksille juuri siitä syystä, että EUn politiikka on tukea avointa kauppaa ja avointa pääsyä tällaisiin hankkeisiin. Ja tämän politiikan tukemiseksi me teemme kansainvälisiä tarjouskilpailuja, eli me emme tukisi sitä, jos on jonkinlaisia paikallisia vaatimuksia, esimerkiksi jos Intian hallitus haluaa rakentaa esimerkiksi tuulivoimalapuiston, ja jos sitä tukevat pelkästään intialaiset yritykset, niin sitten emme tukisi tätä hanketta, sillä me haluamme avata markkinoita ja äh, tarjota myös eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuden päästä näille markkinoille, jos ne tarjoavat parempia palveluita. Mutta periaatteessa, jos on esimerkiksi meksikolainen yritys, joka voi tarjota parempia tuulivoimalla laitteita, niin silloin tämä meksikolainen yritys voittaisi juuri tätä tällaista politiikkaa. Me tuemme siis politiikkaa, joka tarjoaa avoimen pääsyn näille markkinoille. Jos katsoo tämän politiikan tuloksia, niin monissa tapauksissa tämä politiikka suosii eurooppalaisia yrityksiä. Vastaako tämä teidän kysymykseenne? Minä kuvittelisin, että kun EIP tarvitsee ähm, varoja, voittaisi rahoitusoperaatioonsa taata, todennäköisesti kiinalaiset ähm, valtion rahastoista osallistuvat ähm, näiden lainojen antamiseen, jota EIP hallinnoi, jotka, joita sitten voidaan käyttää esimerkiksi Kiinassa ilmaston huononnymisen vastaisissa toimissa. Onko näin? Kyllä todellakin. EIP ei, ei ikinä rahoita 100 prosenttia mistään hankkeesta millään alueella, eli yhteisrahoitus on käytössä kaikissa hankkeissa. Se on tapa saada myös muita investointeja mukaan. Me yritämme siis tukea mahdollista, tai siis vain niin paljon, kun on tarpeen, jotta hanke toteutuu, jos on kyse siis pienestä osuudesta, vain esimerkiksi 20 prosentista, silloin olemme tyytyväisiä. Me haluamme siis vain, että hanke toteutuu ja muutkin sijoittavat. Me haluamme ennen kaikkea, että sellaiset hankkeet toteuttavat, jotka tukevat esimerkiksi EUn ilmastotoimia. Kyse saattaa olla myös siis kiinalaisista sijoitteista tai japanilaisista sijoitteista tai muista eurooppalaisista sijoitteista, esimerkiksi, euro, esimerkiksi eurooppalaisista institutionaalisista sijoitteista. Käsittääkseni vastasin melkein kaikkiin kysymyksiin. Haluaisin vain palata vielä tuohon yhteen kommenttiin. Täällä esitettiin myös kysymys siitä, sallivatko nämä nykytakuut lainanannon tällä nykyisellä tasolla? No eivät, koska olemme tämän enimmäismäärän jo nyt käyttäneet, joten lainananto itäisellä alueella vähentyisi ajan myötä. Emme voi kuitenkaan tietenkään lopettaa heti, sillä kyse on pitkän aikavälin prosessista, eli hankkeiden arvioimisen menee aikaa. Jos lainsäädäntö pysyy nykyisellään, niin meidän on vähitellen vähennettävä lainanantoja vuoden 2018 jälkeen emme pystyisi enää antamaan lainoja itäisellä alueella. Viimeinen kysymys koski tätä kokonaista välineiden galaksia. Olemme kyllä tietoisia siitä, että on paljon erilaisia EU-välineitä, joilla toteutetaan poliittisia tavoitteita EUn ulkopuolella. Olemme sitä mieltä, että ainakin kun EIP on EUn pankki, niin me voimme yrittää taata sen, että on täydentävyyttä ja että näitä välineitä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Kuten tiedätte, me panemme täytäntöön myös muita välineitä, ei pelkästään riskivälineitä, vaan esimerkiksi Saharan eteläpuolisella alueella ja Ja Tynelmeren alueella meillä on tämä IF-väline ja omia varoja myös käytössä. Eli me siis yritämme saada aikaiseksi taloudellista sietokykyä, sitä parantaa ja myös pystyä vaikuttamaan maahanmuuton perussyihin. Olen aivan samaa mieltä siitä, että on tärkeää tukea PK-yrityksiä ja yrittäjyyttä. Me teemmekin tätä kahdella eri tavalla. En, ensiksikin me tuemme talouden kehitystä, sillä näissä maissa tarvitaan taloudellinen sektori, talous, joka voi tukea myös tällaista yrittäjyyttä. Ja toiseksi meillä on paljon suoria ohjelmia, kuten mikrorahoitusta. Esimerkiksi meillä on etel- Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 500 miljoonan euron itseään rahoittava rahasto, ja meillä on myös eteläisen naapurusta-alueella, eli niin liha, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella tällaista rahoitusta. Mutta kaiken kaikkiaan olen aivan samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että tarvitaan perustavanlaatuista keskustelua siitä, miten voitaisiin konsolidoida ja tehdä EU-politiikan välineistä johdonmukaisempia. Olemme valmiita EIPstä auttamaan mahdollisimman paljon tässä työssä. Kiitos. Merci, monsieur. Merci pour... Kiitoksia, kiitoksia kaikista näistä täsmennyksistä. Todellakin uskoakseni me voisimme järjestää erityiskeskustelun tai työryhmän Euroopan unionin myöntämää rahoitusta käsittelemään ja meidän tulisi täsmentää sitä strategista visiota, jonka mukaan me näitä välineitä käytämme. Haluaako tässä komissiosta herra Angel lisätä jotakin? Ähm, kiitos. Ja muutama kommentti liittyen varainhoitokysymykseen. Markus on aivan oikeassa. EIP ylisuorittaa tuottoa tuottain, mutta mutta siinäkin, kun mitä me maksamme EIPlle, on tavallaan lisäkustannus verrattuna siihen, mitä teemme, jos me otamme sen omalle kontolle. Sitten vielä tärkeämpi kysymys. Ajatellen summia. Meidän täytyy panna asiat tärkeysjärjestykseen. Ei joka maailmankolkka ole yhtä tärkeää. Itäinen ja etelän naapurusto selvästi ovat rajoillemme tulevat pakolaiset eivät tule Brasiliasta tai Kiinasta, se nyt on selvää. Eli EIP täytyy käyttää tätä mahdollisuutta että saadaan fiksulla tavalla lisää joustoa, kuten olemme esittäneet. Se on merkittävää. E EIP tarvitaan myös alueille, jotka ovat vähemmän riskaapeleita meillä, että voidaan hyödyntää luotusutusta myös omalla riskillä omin varoin Kiinan kaltaisessa maassa, kuten puheenjohtaja mainitsi, tätä tuota Brasiliaa tarvitseeko EIP EUn takkuita lainatakseen Kiinalle? Kysymysmerkki. Ehkä se voi turvautua omiin varoihinkin. Ongelmana vain on se, että budjetilla on rajansa. Ei se voi toimia ikään kuin maksuautomaatti, että mielin määrin voi antaa takuita. Minä kyllä haluaisin EIP varmasti sata kertaa enemmänkin voisi tarjota, jos meillä olisi siihen mahdollisuuksia. Sehän on maksuton takuu. Paitsi on pieni osa uutta toimintaa tietysti. Totta kai se pystyisi enempään. Mutta ongelmana ovat MRKn tarjomat varat. Totta kai jos olisin viulunsoittaja katolla, rikas mies jos olisin. Mutta kun taskut ovat tyhjät tai puoliksi tyhjät tai ehdottoman tyhjät tai... Mutta tyhjät ovat. Eli se, mitä me jo teemme, merkittävästi tarjoaa enemmän kuin mitä on tähän asti annettu. Kun ULV hyväksyttiin, nähtiin, että 5 5,6 miljardia lisää. Se on paljon se. Budjetin pääosasto voi korjata kollegoja paikalla, mutta nelosotsakkeessa on merkittävää lisäystä saatu, kuten EIP on halunnut. En tietenkään kiistä sitä, etteikö EIPillä olisi vaikeuksia priorisoinnissa. Se on hankala tehtävä mutta mitään taikasava ei ole. Ei, vielä täytyy toki olla myös mahdollisuus käyttää uusia välineitä, joita olemme luoneet. Niissäkin Rova Gardiafaval on. Esira muun muassa. EIP ei ole ainoa rahalipas, missä voitaisiin politiikkaa kehitellä. Ehkä sekin helpottaa paineita. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Tämä liittyykin eilen käytyyn keskusteluun talousarvio Galaksista ja siitä, mitä Eurooppa haluaa tehdä, mitkä sen tavoitteet ovat, mitkä ovat sellaiset tavoitteet, jotka kaikki eurooppalaiset jakaisivat. Ja se päivä, kun sanotaan suoraan, mitä Euroopan unioni haluaa tehdä, mm uskoakseni me löydämme tuona päivänä sitten vastaavat keinot. Edustaja Gerdia Saban, olkaa hyvä. Kiitos ensinnäkin. Kiittäisin keskustelusta. Varmasti me kuhiljaa selvitämme näitä ajatuksia ja totta kai olemme kiitollisia myös komission ja EIPn tiedoista. Tämän myötä tartun mietintöluonnoksen laatimiseen. Aikataulu ei ole ihan selvä vielä. Helmikuu, kun on vähän lyhyempi. Yksi Strasburgissa viikko menee siellä ja yksi turkoisi viikko, niin en tiedä, kun täällä on tämä kuusi maaliskuuta asetettu määräajaksi. Ja siinä kun puoli kuuta menee jo hukkaan tavallaan, niin en tiedä pystytäänkö mietintöä laatimaan ja määräaikatarkistuksella vielä katsotaan, mikä aikataulu nyt, nyt sitten on. No, toimitaan tiedon mahdollisimman nopeasti. Ajatuksena on, että kaikki tämä toteutuu, että saadaan sovittua ja neuvoteltua ULVstä ennen kevättä. Merci, Madame Paljon kiitoksia, edustaja Gardia Zaval. Uskon, että tämä keskustelu äh, kattoi myöskin ulkoisen toimivia, mm, ulkoisen toimiin liittyvän takuurahaston. Eli voisimme nyt äh, siirtyä seuraavaan mietintöön, joka käsittelee kohesio äh, rahastoa ja rahoitusvälineitä Eli rahoitusvälineitä Euroopan unionin kohesiopolitiikassa. Garia Sebal, olkaa hyvä. Kiitos. Tässä on kertynyt minulle työtä valiokunnassa. Ihan lyhyesti tämä lausunto tehdään. Aluekehitysvaliokunnan mietintö, se liittyy rahoitusvälineisiin ja yhteyteen kohesiopolitiikkaan. Olen pyrkinyt määrätyistä rajoissa laatimaan tämän lausunnon budjetin näkökulmasta ensinnäkin, miten määritellään, mikä on tavoite rahoitusvälineiden käytössä. Aika paljon epäilyjä ja pyrkimyksiä ajatellaan, että rahoitusvälineet sopivat kaikkeen. Siksi on mielestäni hyvä korostaa, että rahoitusvälineiden käytön täytyy puuttua silloin, kun markkinat eivät toimi tai on puutteita investoinneissa. Siksi on erittäin tärkeää todeta myös, että nämä välineet, nämä varat taataan eurooppalaisin varoin, julkisin varoin. Me emme tietenkään voi ajatella taloudellista tuottoa. Ja kun ajatellaan, mitä yksityisiä intressejä on ehkä kuviossa mukana, on kyse julkisista varoista, kun on EU-varoista kyse, ja siksi täytyy olla vähän sosiaalisempikin rooli mielessä, ainakin julkisessa osassa, kun ajatellaan myös tuen saajia. Tässä on pieni yhteenveto myös siitä, miten rahoitusvälineitä nyt käytetään. Jos verrataan sitä edellisen MRK, niin on rahamäärä kaksinkertaistunut rahoitusvälineissä Siksi olen halunnut myös vähän jäljittää tätä, kuten valiokunnassa on tehty myös kohesioraston näkökulmasta. Ei se sinällään ole pelkästään huono asia, koska se onnistuu tekemään investointialueillamme, mutta siellä on kyllä myöhästymisiä maksatuissa ja siellä on laskusuma aika iso, ainakin tulee olemaan MRK loppuvaiheessa. Siksi korostan edelleen tätä tarvetta, että Euroopan parlamentin täytyy harjoittaa demokraattista valvontaa. Me tarvitsemme enemmän ja niin parempaa tietoa. Siksi uskonkin, että varannutasetuksen tarkistus, tämä omnibus-hanke tarjoaa tällaisen mahdollisuuden, että saadaan enemmän ja yksinkertaisempaa tietoa. Näin saadaan yksinkertaisempia sääntöjäkin välineiden käyttöä varten. Ja sitten myös tämä yhdistäminen, josta eilenkin keskusteltiin, että voidaan käyttää Junckerin esirahastoa myös kohesiorahastojen rahastovarojen rinnalla. Eh, kiitoksia edustaja Jakov. Thank you very much, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää edustaja Gardia Zavalia hänen omistautumisestaan ja hyvästä valmistelutyöstä, jota meillä on ollut yhdessä. Uskoaksemme löysimme tässä yhteisen ymmärryksen ja muotoilun tärkeimmissä kysymyksissä. Meillä oli pieniä erimielisyyksiä, mutta niiden suhteen varmastikin löydämme kompromissin. Minä esittelin jo aluekehitysvaliokunnassa asiakirjan, joten en mene sen suhteen tämän pidemmälle, mutta vielä muutama sananen aiheesta. Olen tyytyväinen siihen, että edustaja Gardia Sabal mainitsi, mikä on aikataulu tämän mietinnön osalta. Tämä on yksi ensimmäisiä 2020 kauden jälkeisiä kysymyksiä käsitteleviä, uutta rahoituskehystä käsitteleviä mietintöjä. Meillä on omnibus-tuloillaan, meillä on yksinkertaistamisen suhteen korkean tason työryhmä käynnissä – en voisi kuvitella parempaa ajankohtaa nyt tälle mietinnölle ja siksi uskon, että aktiivinen osallistuminen budjettivaliokunnan jäsenten aktiivinen osallistuminen on erittäin tärkeää tälle työlle, eh, sillä mitä nopeammin tässä asiassa etenemme, sitä parempi tulos tulee olemaan. Ja eräs kollega regivaliokunnassa sanoo, että hyvä valmistelu tarkoittaa parempia tuloksia. Tässä hyvässä valmistelussa me tarvitsemme teitä. Ja aluekehitysvaliokunnassa, äh, jos me ajatelemme nämä ähm, rahoitusvälineet äh, ja äh, tuet ovat kaksi eri välinettä, niin, hyvin kun, kun ähm, lentokoneen kaksi eri moottoria ei voida lähteä lentoon ilman toista. Eli tässä yhteydessä todellakin tarvitsemme teitä ja kiitokset työstä. Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ollut. Edustaja Gardia Sabal, onko teillä ö, ähm, jotakin äh, yhteenvetoa? Ei. Eli 31 päivä tammikuuta kello 12 on budjettivaliokunnassa tarkistusten jättämisen takaraja. Äänestys 6. Äh, äh, maaliskuuta valiokunnassa ja Regi-valiokunta 20. maaliskuuta äh, vastuuvaliokunta asiasta äänestää. Tämän jälkeen annamme puheenvuoron kollegallemme Gonzales Ponsille, joka käsittelee Äh, syrjäisimpien alueiden kalastuslaivastoiden hallintoa. Olkaa Kiitoksia kovasti. Tämän lausunnon myötä haluaisin korostaa siten, miten me kannamme huolta syrjäisempien alueiden kalastuslaivastojen roolista. Kyse on syrjäisimmistä alueista, niin että voidaan antaa laivastojen uudistamista varten tukea. Ja kyse on nyt vain syrjäisimmistä alueista korostaan. Alueet ovat esittäneet vaatimuksia, kun ajatellaan paikallista laivastoa. Se on kovin vanhentunutta ja vaarana on työ laivast, aluksilla, mutta vaarana on myös, vaaraa myös kalastajien kohdalla. YKP 2002 ei sisältänyt tätä mahdollista, koska sitä pidettiin tavallaan ylimääräisenä laivastona, kun siellä oli ylikalastusta tapahtunut. Mutta haluaisin todeta kuitenkin, että syrjäisimmät alueet ovat syrjäisimpiä alueita. Kyse on pienimuotoisesta kalastuksesta, jolla ei ole ympäristövaikutusta, ja se on kyse, kyse on perinteisestä kalastuksesta. Oikeusperusta tukien antamisella on 349 SCUT. -ssa. Sen myötä hyväksyä erityistoimia noilla alueilla erityistilanteen vuoksi sosiaalisesti, taloudellisesti ja, ja varsinkin, koska ne ovat niin syrjäisiä maantieteellisesti. Ei pidä unohtaa, että talouskriisi on iskenyt näihin alueihin. Erityisesti siellä on työttömyys korkeampaa kuin keskivälin Euroopassa. Tästä syystä pyydän, että valiokunta ja jäsenval- komissio ja valiokunta jäsenvaltiot helpottavat eri rahastojen tuen saantia ja varsinkin esiden mahdollisuutta, jotta voidaan taloutta kehittää noilla alueilla, jotka ovat niin kaukana mantereesta. Tarkistusten jättämisaika on 30. tammikuuta puolelta päivin ja nyt voin vastata mahdollisiin huomioihin, jos niitä tulee. Merci, monsieur le rapporteur. Paljon kiitoksia esittelijä. Edustaja Gardia Salvar, olkaa hyvä. Kiitos. Ei Isabel Tomai tänne päässyt ja ne puolestaan pari kommenttia. Totta kai olemme ehdottomasti sen puolesta, että annetaan uudistustukea näille aluksille. Kyse on pienimuotoisesta kalastuksesta ja se on hyvin vastuutuntoistakin ympäristön kannalta, mutta rahasta on kyse, niin täytyy aina arvioida myös, mikä on myös talousarvion vaikutus. Toisaalta ehkä voitaisiin miettiä myös tätä POSEI-järjestelmää kalastusta varten, joka on maatalouskysymyksissä käytössä. Ehkä se on ihan hyvä ehdotus. Totta kai me teemme tarkistuksia. Varmasti me kyllä pääsemme sopuun. Voilà qui est prometteur. Tämä kuulostaa lupavalta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Niitä en nyt näe, joten ähm, esittelen ilmoittanut, että tarkastuksen jättämisen määräaika on kello 12.30. tammikuuta. Budjettivaliokunnassa äänestämme 6. maaliskuuta asiasta. Ja kalastusvaliokunnassa, eli vastuuvaliokunnassa 20. maaliskuuta. nyt meillä ei ole enää mitään, joten ilmoitan, että budjettivaliokunta 9. helmikuuta kokoontuu uudelleen Brysselissä. Olette saaneet internetin välityksellä muita tietoja. Onko muita kysymyksiä, ilmoituksen asioita ilmeisesti ei ole, joten päätämme kokouksemme ja kello 10.30 aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Paljon kiitoksia.